There's still no translation. Toimiiko tulkkaus nyt? Nyt tulkkaus toimii. Toimiiko tulkkaus nyt? Kyllä. Also, der Kollege... Kollega Kajer eh, tuossa totesi, että hän olisi ymmärtänyt minua ilman tulkkaustakin oikein erinomaisesti. Öö, parhaat kollegat, tämä johtui vain siitä, että yritin tätä Schwabi-murrettani äh, niin hiukan tuossa tasoitella. Mutta hyvät naiset ja herrat, nyt me jatkamme avoimin ovin jälleen. Talousarvion valvontavaliokunta salaisessa lippuäänestyksessä on vahvistanut Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten ehdotuksen Iljana Ivanovan ehdokkuuden tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 17.25 äänin, eli suurella enemmistöllä onnittelen nyt kollega Ivanovaa ja toivotan hänelle tässä jatkomenettelyssä, joka näin käynnistyy. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, hyvät naiset ja herrat. Ja seuraava esityslistan kohta on Euroopan komission työohjelma. Toivotan jälleen kerran tervetulleeksi komission jäsenen Alhirda Semetan. Me olemme monilla aloilla tehneet erittäin läheistä yhteistyötä. Olemme iloisia siitä, että Semeta on jälleen vieraanamme vastaamassa kysymyksiimme talousarvion valvontavaliokunnalle niin kuin muillekin valiokunnille on tärkeää tietää varhaisessa vaiheessa komission työohjelmasta niin, että me Euroopan parlamentin jäseninä suurella kansanvaaleilla valittuina edustajana, edustajina voimme antaa omat huomiomme komission työohjelmaan sitten komissiolle evästykseksi. Aiemmista keskusteluista, joita on käyty Euroopan parlamentin täysistunnossa, varmasti tiedätte, että tietyt asiat ovat meille erityisen tärkeitä. Me olemme sitä mieltä, että julkisia varoja e, ei voi olla sellaisia julkisia varoja, joita ei vali, alisteta vastuuvapausmenettelyyn. Ja siksi toivomme, että komissio auttaa meitä jatkossa etenemään neuvoston vastuuvapauskysymyksen suhteen. Tämähän on asia, joka on ollut hyvin lähellä sydäntämme jo vuosien ajan. Toinen asia on vuosittain jäsenvaltioiden äh, vuosittaisten kertomusten toimittaminen myös meille. Kuuden vuoden ajan olemme joutuneet äh, odottamaan vihreää valoa, mutta nyt käynnissä olevassa vastuuvapausmenettelyssä meille on ilmoitettu, että nämä vuosittaiset yhteenvedot jäsenvaltioiden varakäytöstä tulemme saamaan aika myöhään tosiaan, koska lupaus meille on tehty jo ajat sitten te komission jäsen olette todella panostanut tämän parlamentin vaatimuksen toteutumiseksi ja kiitämme teitä tästä. Te olette painokkaasti tukenut parlamenttia sen vaatimuksessa ja toivomme, että nyt sitten todella lupaukset täytetään. En tässä nyt halua mennä asioiden edelle, mutta tietyt asiat meitä täällä ovat pohdituttaneet. Eh, mitä tulee Euroopan unionin eh, taloudellisen eh, edun suojelemiseen, niin hyvin tärkeä asia, joka varainhoitoasetuskysymyksen puitteissa meitä on hyvin paljon kiinnostunut, on tämä jaettu hallinto. 80 prosenttiahan Euroopan unionin varoista hallinnoidaan jaetun hallinnon puitteissa jäsenvaltioiden kanssa ja poliittinen kolmikantaneuvottelu neuvoston ja komission kanssa sisältää myös tämän kysymyksen. Se on yksi keskeisimpiä kysymyksiä ja meille talousarvion valvontavaliokunnassa tämä asia on ollut jatkuvasti tapetilla ja myös esityslistalla. Ja ehkäpä voisimme teiltä kuulla, mikä on komission arvio nykytilanteesta ja mitä te aiotte tehdä tämän tärkeän asian ajamiseksi jatkossa. Vielä kerran sydämellisesti tervetuloa komission jäsen Semetä nyt on teillä. Olkaa hyvä. Uh, thank you for this uh, introductory remarks. Kiitos näistä johdantokommenteista esittelysanoista. Ennen kuin aloitan oman puheenvuoroni, haluaisin osoittaa sen, että pidän kiinni lupauksistani. Minulla on tässä mukana paketillinen vuosikertomuksia, yhteenvetoja. Ja tiedot, joita ei ole toimitettu tietysti jäsenvaltiosta tälle valiokunnalle, niin nyt tässä sitten tiedot ovat ja siinä määritellään myös säännöt näiden tietojen käyttämisen suhteen. Olkaa hyvä. Uh, so dear president, so... Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Ensin haluan kiittää teitä kutsusta valiokuntaan. Tämä näkemysten vaihto on keskeinen osa vuoropuheluamme toimielinten välillä – liittyen komission tulevaan työohjelmaan. Mielelläni käytän tämän tilaisuuden ja keskustelen kaikista, jäseni, kaikista jäseniä kiinnostavista aiheista. Meidän toimielimillämme on yhteinen etu unionin taloudellisten etujen puolustamisen näkökulmasta niin, että unionin rahat käytetään tehokkaasti ja meillä on sellaiset välineet, jotka takaavat unionin taloudellisen tuen käytön Tarkoitus periä mukaisesti, sääntöjen mukaisesti. Tämä on hyvän hallinnon perusperiaate ja kyse on myös tehokkuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja oikeudesta. Komission työohjelma 2012, joka hyväksyttiin viime vuoden marraskuussa, nosti esille uusia tarpeita kriisin yhteydessä. Mehän tiedämme, että taloudellinen tilanne on edelleenkin hauras ja vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Kaiken kaikkiaan Euroopan unioni on lievässä tantumassa ja on äärimmäisen tärkeää jatkossakin keskittyä vakauteen ja kestävään kasvuun sellaisena kuin komission tiekartassa 2011 se luonnosteltiin. Sumannin päivän viestissään komissio korosti, että jäsenvaltioiden on tehostettava toimia niin, että saamme EU 2020 tuloksia nopeammin näkyviin ja kestävää kasvua. Komissio on esittänyt erityissuosituksia jäsenvaltioille niistä uudistuksista, joita jäsenvaltioiden on tehtävä, niin että synnytetään työmahdollisuuksia, lisätään kilpailukykyä ja avataan palvelusektoria ja verkostoitumista. Komissio, niin kuin tiedätte, on myös ehdottanut aloittanut hanketta vuodelle 2013 ja kaudelle 2014 2020. Me kaikki tiedämme, että rahoitus, julkinen rahoitus on valtavien paineiden kohteena. Vaikeissa olosuhteissa on entistä oleellisempaa, että julkiset viranomaiset kerävät rahat oikeudenmukaisesti ja käyttävät ne mahdollisimman tehokkaasti. Ensinnäkin tulopuoli. Tulojen kerääminen on äärimmäisen tärkeää oikeudenmukaisesti toteutettuna. Tässä luotamme avoimiin valvottavissa oleviin mekanismeihin. Haluan keskittyä kahteen prioriteettiin. Ensinnäkin ALVn kerääminen ja toisaalta valmisteverojen kerääminen. Jo vuonna 2008 komissio määritteli koordinoidun strategian, jolla parannetaan ALV-petoksia Euroopan unionissa hedelmälliset keskustelut jäsenvaltioiden kanssa tästä aiheesta olivat tästä jatkotoimina. Ja voimme nyt sanoa, että lähestulkoon kaikki lainsäädäntöehdotukset, joita komissio on ehdottanut tällä alalla, on hyväksytty ja täytäntöön pantu jäsenvaltioissa. Toisena askeleena komission täytyy seurata toimien täytäntöönpanoa ja niiden vaikutuksia. Seurantamenettelyn jatkona komissio analysoi, tarvitaanko lisäparannuksia ja onko vielä heikkouksia, kun lainsäädäntö täysin on täytäntöön pantu. Tähän seurantaprosessiin liittyy lisätoimia. Esimerkiksi komissio tutkii mahdollisuutta määritellä riskianalyysitiimin koko EUlle. Se koostuisi kansallisista veroviranomaisista ja tällä työllä helpotettaisiin, tehostettaisiin monenvälistä valvontaa. Tällä hetkellä työstämme myös mekanismia, jonka tavoitteena on puuttua karusellipetoksiin tehokkaasti ja nopeasti. Mitä tulee yksinkertaistettuun menettelyyn tuonnissa – niin sanottu 42-menettely. Voin kertoa teille, että budjetti- ja verotuspääyksiköt toteuttavat tarkastuksia kaikissa jäsenvaltioissa ja keskittyvät erityisesti havaittuihin heikkouksiin tässä menettelyssä. Erityisesti kiinnitetään riskipohjaista strategiaa Tehdään myös vertailuja sen kauden suhteen, mikä vallitsi ennen ALV-uudistusta ja katsotaan, mitä täytäntöönpanotoimia on tehty jäsenvaltioissa. Komissio arvioi näiden toimien tehokkuutta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja on valmis ryhtymään tarvittaviin toimiin mukaan luettuna ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi. verojen osalta komissio on käynnistänyt suunnitelman alkoholi- ja äh, tupakka verokysymyksissä itärajoja silmällä pitäen vuonna 2011. Tupakan salakuljetus aiheuttaa EUlle tappioita noin 10 miljardin arvosta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio ottaa tämän taistelun hyvin vakavasti. Yhtenä monista toimista Olaf tutkii laajamittaista kansainvälistä tupakan salakuljetustoimintaa. Se myös tukee rikosoikeudellisia tutkimuksia jäsenvaltioissa. Olaf niin ikään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa järjestää yhteisiä tullioperaatioita. Nämä operaatiot ovat johtaneet takavarikointeihin. Vuosien varrella on takavarikoitu paljon salakuljetettua tupakkaa. No sitten toimintaohjelman täytäntöönpano jatkossakin rohkaise jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä meidän kanssamme, jotta saadaan merkittävä vähentyminen tupakan salakuljetuksessa EUn rajoilla. Komissio tällä hetkellä valvoo jäsenvaltioiden toimia tullimaksujen keräämisen tiimoilta. Meillä on vuosittaiset tarkastusohjelmat, joissa toteutetaan jäsenvaltioissa täsmätarkastuksia menettelyt ja tarkastukset äh, tarkastetaan sen suhteen, miten näitä perinteisiä omia varoja kerätään. Joka vuosi toteutetaan yli 30 tarkastusta. Näiden löydökset toimitetaan jäsenvaltioille ja äh, niitä vaaditaan ryhtymään korjaaviin toimiin. 76 miljoonaa euroa vaadittiin jäsenvaltioilta näiden toimien seurauksena perustuen niiden taloudelliseen vastuuseen. Nyt sitten menopuoli. Komissio on vastuussa Euroopan unionin budjetin täytäntöönpanosta ja ohjelmien hallinnoinnista. Saatte pian yhteenveton kertomuksen, jossa komission kollegio kantaa selvästi poliittisen vastuun 2011 budjetin täytäntöönpanosta. Tämä päätös perustuu niille takeille ja varauksille, joita komission johto on esittänyt vuosittaisessa toimintakertomuksessa ja muissa riippumattomissa kertomuksissa, mukaan luettuna sisäinen tilintarkastuskertomus. Jäsenvaltioilla on kriittinen rooli. Niiden täytyy tehdä yhteistyötä jäsen, eh, komission kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että määrärahoja käytetään järkevän varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Komissio ei tietenkään voi kaikkia miljoonia maksuja tarkastaa, joita joka vuosi EUn budjetista maksetaan. Sen täytyy luottaa jäsenvaltioiden tarjoamiin vakuutuksiin. Tästä syystä komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että olemassa olevaa järjestelyä tehostetaan niin, että meillä on vuosittainen tarkastuslausuma jäsenvaltioilta. Sitten sitten EU-varojen hallinnointi sellaisena kuin tämä äh, talo, parlamentti on vaatinut. Sanonpa tästä aivan suoraan, että tilivelvollisuus, onpa se sitten vuosikertomusten pohjalta tai vapaaehtoisten kansallisten vakuutusten kautta, niin totta kai tämä tukee komission omia menettelyjä. Viime vuonna komissio analysoi olemassa olevat äh, vakuutukset, lausumat ja esitteli parlamentille hyvin kattavan kertomuksen mukaan luettuna yhteinen malli siitä, minkälaiset nämä kansalliset äh, lausumat voisivat olla, jotta niillä olisi merkittävä panos komission lausumaan. Tämän jälkeen mikään jäsenvaltio ei lähtenyt tälle ehdotetulle tielle jo sen tien aloittaneiden lisäksi. Äh, samantapaisia asiakirjoja on laadittu, mutta edelleenkin tietyt jäsenvaltiot eivät noudata tätä yhteisesti noudatettavaksi laadittua mallia. Meillä on varanhoitoasetus, jossa velvoitetaan jäsenvaltiot tarjoamaan joka vuosi tarkastuslausuma, vakuutus. Tätä työtä voitaisiin helposti tehostaa kansallisten viranomaisten tekemän työn kautta. Komissio on samaa mieltä siitä, että toisessa vaiheessa jäsenvaltioita rohkaistaan poliittisesti hyväksymään tämä menettely. Sen takia komissio tukee parlamenttia neuvotteluissa neuvoston kanssa, jotta saadaan varainhoitoasetukseen eh, säädös tästä järjestelystä, jotta tietyt ehdot voidaan täyttää. Kuitenkin komissio ei voi luottaa pelkästään jäsenvaltioiden vakuutuksiin, jotta voidaan varmistaa EU-varojen asianmukainen käyttö. Sen sijaan me ryhdymme toimiin, jotta voimme jatkossakin vahvistaa petosten vastaista taistelua. Aivan lyhyesti mainitsen kolme tointa. Ensinnäkin Olafin oikeusperustan uudistaminen, komission tulevat ehdotukset EUn taloudellisten etujen suojamisesta rikosoikeudellisesti ja syyttäjäviraston perustaminen Euroopan unioniin. Olafin uudistusneuvottelut ovat jo nyt varsin pitkällä. Neuvottelujen päättäminen vielä Tanskan puheenjohtajakaudella näyttää varsin hyvältä mahdollisuudelta. Erityisesti haluan kiittää esittelijä Gresliä, joka nyt ei ole paikalla, mutta hän tekee kovasti työtä tämän asian edistämiseksi. Ja uskon, että löydämme kompromissin kolmen toimielimen kesken tässä asiassa. Olemme päässeet jo pitkälle vuoden 2006 jälkeen, komission alkuperäisen ehdotuksen jälkeen. Päähuolena on se, että Olafin ei kohdistu liikaa hallinnollista painetta. Se estäisi sen asianmukaisen toiminnan. Tämä on herkkä aihe, joka kyllä ansaitsee huomiomme. Haluaisin pyytää teiltä tukea ja myös joustavuutta, jotta pääsemme sopimukseen kolmen toimielimen kesken tässä äärimmäisen tärkeässä aiheessa. Jotta Olaf voisi tehdä työtään tehokkaammin, oikeusperustan riittäminen ei riitä. Me tarvitsemme johdonmukaisemmat säännöt myös rikosoikeuden alalla – Näiden sääntöjen on varmistettava, että unionin taloudellisten etujen puolustaminen tapahtuu yhtä lailla kaikkialla EU:ssa. Ei voi käydä niin, että haetaan edullisimman oikeuskäsittelypaikan mahdollisuutta sellaisessa paikassa, jossa suoja on matalin. Kesätauon aikana aion ehdottaa uutta direktiiviä, joka harmonisoisi rikos- määrittelyn silloin, kun kyse on unionin taloudellisten etujen eh, vastaisesta toiminnasta. Niin ikään minimisanktiot eh, tulevat ehdotettavaksi eh, näiden rikosten osalta. Tarvitsemme myös vastaavat määräykset, jotka meillä on vuoden 1995 säädöksissä EUn taloudellisten etujen suojaamisesta. Ne tarjoavat meille liian pienen harmonisointimahdollisuuden ollakseen tehokkaita. Tämä täytyy nähdä myös laajemmassa mittakaavassa sen suhteen, miten haluamme puolustaa EUn taloudellisia etuja jatkossa. Toinen hyvin tärkeä osa tätä kuvaa on lainsäädäntöehdotus, jonka komissio tekee vuonna 2013, ja se koskee menettelytapaa harmonisointia. Tämä ehdotus pyrkii siihen, että sääntöjä harmonisoidaan, kun ajatellaan rikosoikeudellisia käsittelyjä, todistusaineiston keräämistä ja niiden esittämistä jäsenvaltioissa. Tarkoitus on myös saada parempaa viestintää jäsenvaltioiden viranomaisten kesken ja suhteessa Olafiin. Näiden toimien yhdessä pitäisi valmistella meitä suurempaan hankkeeseen, kun pyrimme puolustamaan EUn taloudellisia etuja, niin että meillä olisi myös syyttäjävirasto EUssa puolustamassa kaikkia tätä. Komissio aikoo olla valmiina ja esittää ehdotuksen vuonna 2013 tästä ja tehdä myös kattavan vaikutusarvioinnin. Tämä työ on jo alkanut. No sitten arviointi ensimmäinen kertomus äh, perustuen artiklaan 318 esiteltiin tämän vuoden helmikuussa. Se oli hieman myöhässä alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Komissio on sitoutunut esittelemään arvio kertomuksensa marraskuun puoliväliin mennessä joka vuosi. Komissio on ottanut huomioon parlamentin kommentit ja neuvoston kommentit tähän ensimmäiseen kertomukseen. Tuloksena tästä tämän vuoden kertomuksessa aiomme omaksua eri, erilaisen lähestymistavan niin, että havainnoimme, huomioimme kaikki toimet, jotka EU-budjetista rahoitetaan. Meillä on tiedot käytettävissämme vuosikertomusten ja muiden kertomusten kautta. Arvon jäsenet, komission työohjelma valmistelu on yksi esimerkki hedelmällisestä tuloksekkaasta yhteistyöstä parlamentin kanssa. Arvostan komasti mahdollisuutta käydä näkemysten vaihtoa teidän prioriteeteistanne vuodelle 2013 näin varhaisessa vaiheessa. Mielelläni käyn keskustelua kanssanne ja vastaan kysymyksiinne. Kiitos. Mr. Commissioner, first of all, thank you very much. Komission jäsen, kiitos siitä, että olette löytänyt aikaa tulla keskustelemaan kanssamme ja että meillä on tilaisuus käydä keskustelua. Täällä koko joukko kollegoja haluaa esittää teille kysymyksiä. Itse haluaisin ehkä puheenjohtajana palata yhteen asiaan, jonka juuri otitte esiin tämä eurooppalainen syyttäjäviranomainen. Tiedämme, että kolleganne Vivian Reding on asiaa kovasti ajanut. Myös Libe-valiokunnassa täällä parlamentissa hän on tästä puhunut. Mutta tämä kysymys on aina ollut hyvin tärkeä asia talousarvion valvontavaliokunnalle, jotta unionin taloudellista etua voidaan suojella. Kysymys. Onko olemassa aikataulua, tarkkaa aikataulua liittyen tähän asiaan ja voisitteko siitä meille kertoa? Ja toiseksi, mikä on teidän vaikutelmanne, minkälaista yhteistyötä komissio aikoo kontvaliokunnan kanssa tästä tärkeästä asiasta ajaa? Onko tässä käynnissä muutos kohti enemmän oikeudellista lähestymistapaa vai pidättekö komission jäsenenä tätä pikemminkin talousarvion valvontakysymyksenä? Ähm, Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Tietenkin tämä on hyvin suuri kysymys, tärkeä asia ja kuten alustuksessa niin mainitsin, meidän palveluyksikkömme aloittivat kattavan vaikutusten arvioinnin ja analysoivat useita eri vaihtoehtoja, joita arvioidaan objektiivisten kriteerien pohjalta ja tämän arvion pohjalta sitten komissio kehittää lähestymistapaansa siltä, miltä tämä pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Ajatus on, no tietenkin tämä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma, mutta tällä hetkellä ajatus on, että ehdotus tehdään toukokuussa 2013 jo mutta tietenkin meidän täytyy ensin saattaa päätökseen vaikutusten arviointimme ja uskon, että meillä on monia kattavia keskusteluja tämän ehdotuksen konkreettisista elementeistä myöskin täällä parlamentissa. Okay, thank you very much. First... Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa Jan Mylder, joka oli ensimmäinen kysymyksen esittäjä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää, käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni esittääkseni kiitokset komission jäsenelle siitä, mitä hän sanoi viime täysistunnossa liittyen näihin vuosittaisiin yhteenvetoihin. Parlamentti oli erittäin tyytyväinen näihin huomioihin. Te olitte ensimmäinen komission jäsen, joka kuuteen vuoteen oli valmis täytäntöön panemaan toimielinten välisen sopimuksen. On häpeällistä, että neuvosto ja komissio eivät asiassa aiemmin ole olleet valmiit tekemään sitä, mistä parlamentin mielestä oli jo ajat sitten sovittu. Kolme osapuolta oli tehnyt toimi- toimielimen toimielinten välisen sopimuksen siitä, että nämä yhteenvedot on parlamentille toimitettava. Ja näin ollen äh, on varmaankin aivan itsestään selvää, että kaikkien kolmen osapuolen tulee nämä yhteenvedot äh, saada, koska mitään poikkeusta ei esimerkiksi parlamentin kohdalla oltu tehty. Kuitenkin äh, neuvosto oli peitellyt ja vetkutellut tämän asian käsittelyä me olemme halunneet nämä yhteenvedot. Nyt ne, on meille, äh, ne ovat meille tulossa, ne on meille toimitettu. Ylipäätään on hyvin ilmeistä se, että 80 prosenttia jäsenvaltioiden, jäsenvaltioissa käytettävistä rahoista ei ole ollut alistettu äh, kunnolliseen talousarvion valvontaan. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta äh, vetää kansallisia hallituksia vastuuseen. Tämä mahdollisuus on ollut yksin omaan kansallisilla parlamenteilla, mutta nyt tämä merkittävä eh, parlamentaarisen valvonnan puute on eh, tulossa korjatuksi ja todella poliittisesti vastuussa olevat tahot vastuuseen myös saadaan. Eh, ja on myös niin, että monet ovat peitelleet näitä asioita, jotka ovat ehkä olleet epämiellyttäviä kertoa, joten näin tämä demokraattinen vaje, demokratian vaje nyt saadaan hoidettua. Komission on nyt tässä ehkä tällaista keppiporkkana politiikkaa hieman ajettava ne jäsenvaltiot, jotka kansallisen yhteenvedon julistuksen ovat toimittaneet ja jos komissio ja tilintarkastustuomioistuin nämä yhteenvedot ovat hyväksyneet, niin sittenhän komissio voisi ehkä aiheut- ajaa valvontaa niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät näitä kansallisia yhteenvetoja ole toimittaneet. Eli keppiä ja porkkana vaan. Se on monien Euroopan parlamentin päätöslauselmien viesti. Ja myös varainhoitoasetuksessa tärkeä asia, siitähän juuri neuvotellaan olemme todenneet jäsenvaltioille, että nyt on kunnioitettava sitä sopimusta, joka on solmittu toimielinten välisenä sopimuksena vuonna 2006. Parlamentti ja komissio tekevät jäsenvaltioille hyvin selväksi, että emme me luovu mistään ää, sovitusta. Tästä on sovittu ja pidetään kiinni. Ja mm, parlamentti ää, haluaa tähän nyt sitten vielä varmistuksen hän sanon vielä komissiolle, että kiitos, hatunnosto teille. Jatkakaa sama malli. Kiitos. Thank you very much. Kiitos parahin kollega Jan Mylder. Tässä vielä ehkä toinen huomio ja sitten kuulemme vastaukset. Jean-Pierre Audi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire, de, de ce dialogue que vous... Kiitos puheenjohtaja komission jäsen me puhumme komission työohjelmasta vuodelle 2013. Sehän on viimeinen täysi vuosi nykyistä mandaattia. Teidänkin mandaattinne tulee päätöksen niin kuin meidänkin. Eli neuvottelemme rahoitusnäkymistä. Ja kysynkin, eikö olisi aika tehdä jonkinlainen yleisluontoisempi arvio siitä, mikä toimii ja mikä taas ei toimi. Meillähän on paljon yleiskeskustelua, näkemysten vaihtoa silloin, kun komission puheenjohtaja päätti edellisen mandaattinsa, niin hän totesi, että hän takaa myönteisen DAS-lausuman. Mutta en, en minä kyllä edes tiedä, mikä on myönteinen, positiivinen DAS-lausuma. En minä tiedä, kun luen tätä kertomusta, että onko siellä nyt kielteinen DAS-lausuma, vai onko tämä jonkinlainen näkemyksen evääminen tai puuttuminen. kysynkin, että eikö nyt olisi hetki saada aikaan jonkinlainen käänne yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa, yhdessä komission kanssa, niin että tutkittaisiin, mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut viimeisten 15 vuoden aikana. Ja kun ajatellaan rahoitusnäkymiä, niin eikö pitäisi tehdä enemmän työtä niin, että – huomioitaisiin alueelliset, paikalliset, viranomaiset, jäsenvaltiot. Mehän elämme valtavan vakavaa kriisiä ja kukin puhastelee omassa leirissään. Euroopan unionilla on oma budjettinsa, jäsenvaltiolla on oma budjettinsa. Kaikki haluavat maksimaalista vaikutusta, mutta johdonmukaisuus puuttuu. Te puhuitte vuosittaisesta lausumasta. Minä en ole koskaan katsonut, että me saisimme tällaisia poliittisia lausumia valtion johtajilta. Se ei ole heidän roolinsa. He tekevät, he toteuttavat politiikkaa ja me valvomme heitä. Nämä ovat roolimme. Minä tekisinkin ehdotuksen, arvoisa komission jäsen, niin että voisitte vakuuttaa muut siitä, että tähän liittyisi jonkinlainen tilintarkastustuomioistuinten todistus kansallisesti niin, että tämä tällainen vuosittaisen hallinnoinnin todistus todellakin että jäsenvaltiossa on sääntöjen mukaisesti toimittu, on kunnioitettu sääntöjä ja todellakin on toimittu hyvässä uskossa vilpittömästi. Näin me saisimme riippumattoman näkemyksen. Kun ajatellaan tilintarkastusprosessia, niin näiden kansallisten lausumien roolihan on aika lailla kyseenalainen, tai ainakin sitä voitaisiin keskustella. Mandaattimme loppuvaiheessa, ennen kuin mandaattimme loppuun loppua voisimme tehdä jonkinlaisen yhteenvedon siitä, mikä toimii, mikä ei toimi ja mitä voitaisiin parantaa. Eikö nyt olisi oikea hetki sille, että Euroopan unionilla olisi tällainen rahoitushallinto? Nythän toimitaan jaetun vastuun kautta, koska jäsenvaltiot eivät halua, että meillä olisi tällainen rahoitushallinto EU:ssa. Miksi tämä jaettu hallinnointi annettaisiin pelkästään jäsenvaltioiden kontolle? No sitten keskustelut unionin tilasta. Barrosohan komission puheenjohtajana esittää oman puheenvuoronsa unionin asti, ja tämä puhe varmasti on hyvin laajasti kuunneltu. Hän hyvin harvoin mainitsee tilintarkastuksen. Toivon, että se, sen työn perusteella, jota te teette ja miten parlamentti ja sen valiokunnat teidän työtänne seuraavat. Toivon todella, että Baroson puheessa olisi osuus, joka käsittelisi tilintarkastusta, julkisten menojen hallinnointia yhteisesti unionin jäsenvaltioiden kesken, niin että toimet olisivat täydentäviä, eivätkä päällekkäisiä. Ja vielä puheenjohtaja Tulliliitosta. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen kertomukset tarjoavat meille tietoa siitä, että tulliliitto toimii huonosti, mutta kuitenkin tulliliitossa unionilla on yksi, yksivaltainen, yksinomainen toimivalta. Meillähän on Euroopan unionin virkamiehiä, jotka ovat nimenomaan vastuussa tulliliitossa on hierarkkiset rakenteet unionissa ja tämän hierarkian mukaisesti virkamiehet eivät ole jäsenvaltioiden hierarkiassa mukana. Meillä on esimerkiksi Schengen-rakenteet rajavalvonnan suhteen ja toisaalta taas tulliliitto. Eikö näiden yksi yksinomaisten toimivaltuuksien pohjalta voitaisi toimia niin, että unionin virkamiehet hallinnoisivat niitä toimia, joita meillä on nimenomaan Tulliliiton puitteissa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, mm, rakas kollega Odi. Tässä kyllä erittäin kiinnostavia kysymyksiä, niin kuin Mylderilläkin. Joten tässähän teillä on nyt aika paljon vastattavaa komission jäsenys jos haluatte vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon Jan Mulder tuli tähän saliin vähän myöhemmin äh, sen jälkeen, kun olimme aloittaneet. Ja aluksi esittelin itse asiassa nämä äh, vuosittaiset jäsenvaltioiden yhteenvedot tälle parlamentille. Ja näihin yhteenvedoissa on mukana myös lyhyet komission kommentit perustuen äh, pääjohtajien vuosi taisin toimintakertomuksiin, mutta ensi vuodeksi aiomme laajentaa tätä analyysiä antaa vähän kattavamman arvioimin näistä vuosittaisista yhteenvedoista myöskin tämän valiokunnan jäsenille. Sitten te kummatkin mainitsitte joko nämä kansalliset hallinnolliset vahvistuslausumat tai muut lausumat. Ja se, mikä nyt on tärkeää, on jatkaa yhteistyötä, jotta voidaan löytää ratkaisu ja ottaa nämä vaatimukset mukaan äh, varainhoitoasetukseen, koska ilman varainhoitoasetusta tulee olemaan erittäin vaikea esittää minkäänlaisia vaatimuksia jäsenvaltioille. Siksi nämä neuvottelut varainhoitoasetuksesta ovat erittäin merkittävät. Ja viitatakseni tähän eh, kysymykseen tilintarkastuksesta. Se, mitä me ehdotamme, on juuri sitä, minkä myös Jean-Paul Audi mainitsi. Mainit, äh, haluamme tällaiset äh, hallinnolliset vahvistuslausumat yhdessä tilintarkastuslausumien kanssa, mutta emme tietenkään voi, äh, meidän täytyy tietenkin laittaa, emme voi laittaa, että että näiden täytyy tulla korkeimmista korkeimmilta valvontaviranomaisille, koska tässä on kyse myöskin valtioiden suverenisuudesta. Mutta kun vierailen jäsenvaltioissa, yritän aina tavata korkeimpien valvontaviranomaisten johtajia ja kysyn heiltä, että jos nämä määräykset hyväksytään äh, varainhoitoasetuksesta, niin ottavatko he vastuun ja tarkastavat vuosittaiset eh, hallinnolliset vahvistuslausumat. Joten se, mitä me, sitä me tässä nyt eh, valmistelemme, mutta tärkein poliittinen kysymys on se, että nämä määräykset nyt sitten hyväksytään varainhoitoasetuksessa. Sitten tämä keppi ja porkkana toimintatapa kun on kyse niistä, jotka vapaaehtoisesti antavat näitä poliittisia lausumia. Tätä voitaisiin tietenkin harkita. Tällä hetkellä meillä on vain hyvin arvoja jäsenvaltioita, on itse asiassa neljä jäsenvaltiota, jotka antavat kansallisia lausumia, mutta vain yksi antoi lausuma, joka vaati, vastasi komission vaatimuksia, joten jos saisimme useamman jäsenvaltion äh, antamaan tällaisen lausuman, voisimme myöskin pohtia, miten rohkaista niitä siihen. Tämä oli myös mukana tarkastuspuitteistossamme. Sitten kysymys liittyen tulliunioniin. On todella tärkeää arvioida tulliunionia. Ja tämä työ on tällä hetkellä käynnissä. Meidän palveluyksikkömme valmistelevat niin kutsuttua tulliunionin tilatiedonantoa, jossa arvioimme tulliunionia ja Tämän työn tulisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä ja tämän arvion tarkoituksena on tietenkin tarkastella laajasti tilannetta tulliunionissa ja toivon, että pystymme myös tekemään suosituksia siitä, miten meidän tulisi edetä tullionimme kohdalla. En nyt tällä hetkellä halua esittää mitään ehdotuksia, koska meidän palveluyksikkömme tällä hetkellä vielä arvioivat tilannetta. Sitten puheenjohtaja Barroson unionin tilapuhe olisi varmaankin liian uskaliasta, jos nyt ehdottaisin, että hän laittaisi konkreettisesti kappaleen tästä unionin tilapuheeseensa, mutta jälkeen kun synteesikertomuksesta on tullut osa keskustelua kollegiosta ja itse asiassa me käymme tätä keskustelua nyt keskiviikkona, joten tilintarkastus tarkastus on tärkeä elementti, jota olisi käsiteltävä poliittisesti ja katsomme, mikä on sitten puheenjohtajan unionin tilapuheen viimeinen versio, koska tietenkin hän päättää puheensa sisällöstä. niin sanoitte, että palataan perusasioihin ja tarkastetaan uudelleen sääntöjä. Uskon, että meillä on nyt oikein hyvä mahdollisuus siihen, koska neuvottelut seuraavista monivuotisista rahoitusnäkymistä ovat käynnissä ja tietenkin säännöt joita ehdotetaan eri ohjelmille, niitäkin voitaisiin uudelleen arvioida ja ottaa huomioon se kokemus, jota meillä jo on kertynyt usean vuoden ajalta, ja komissio on sitä mieltä, että olemme oppineet hyvin paljon tästä kokemuksesta, ja uudet säännöt, joita ehdotetaan, ne käsittelevät lähes kaikki ne ongelmat, jotka ovat nousseet esiin vastuuvapausmenettelyn aikana ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten kautta. Mutta tietenkin keskustelu täällä ja keskustelu neuvoston kanssa voisi tuoda lisää näkemyksiä näihin sääntöihin niin, että meillä on yhteinen tavoite – että seuraavan äh, rahoitusnäkymäkauden säännöt ovat tehokkaita ja yksinkertaisia ja mahdollistavat virheiden ja petosten syntymisen. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Minulla on täällä vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ines Ajala Sender ja hänen jälkeensä Jens Kajer. Olkaa hyvät. Ines. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komission jäsen äh, Shemetaa kovasti ja olen ihan täysin samaa mieltä niin puheenjohtajan kuin kollega Mylderinkin kanssa näistä äh, jäsenvaltioiden yhteenvedoista. Haluaisin palata vielä neuvoston vastuuvapausongelmaan. Niin kuin hyvin tiedätte, tässä ollaan umpikujassa. Tässä on ollut äh, kyllä puheenjohtajavaltio Tanskalla hyvää tahtoa, mutta silti ollaan täysin jumissa. Ja mehän olemme täällä parlamentissa jo keskustelleet siitä, että yksi ulospääsy tästä umpikujasta voisi olla. Itse en tätä mieltä ole, mutta siitä on paljon parlamentissa puhuttu. Ja neuvostokin on siitä puhunut, että yksi ulospääsy tästä umpikujasta voisi olla se, että komissio jälleen uudelleen ottaisi itselleen vastuun kaiken tarpeellisen tiedon keräämisestä ja kun se nyt on tietenkin vastuussa tästä ja niin kuin olemme sanoneet näiden kansallisten yhteenvetojenkin suhteen, niin Euroopan parlamentin tulisi voida saada kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat juuri vastuuvapausasiassa. Ja komission sen Semeta, minä kysyisinkin teiltä, että miten pääsisimme tästä eteenpäin, niin kuin tekin sanoitte, niin loppujen lopuksi sitten näitä kansallisia yhteenvetoja meillekin toimitetaan, niin kysyisin samaa tästä vastuuvapausasiasta. Ja mitä tulee varainhoitoasetukseen, meillä on hiukan sellainen vaikutelma, että nämä kaksi asiaa kyllä aika tiukasti liittyvät yhteen, niin miten ehkä voisimme päästä tilanteeseen, jossa päästäisiin jos asiassa saataisiin aikaan edistystä, niin voisiko se sitten johtaa myös siihen, että neuvosto vastuvapaussa asiassa liikehtisi? Tilanne, jossa nyt olemme, ja tekin tähän viittasitte, Eh, ja jotkut kollegatkin puhuvat omista varoista, että miten voidaan vastata näihin uusiin haasteisiin, esimerkiksi ALV tai transaktiomaksu. Minä tässä nyt katson ehkä äm, ehm, uutta rahoituskehystä, jota olemme valmistelemassa. Komissio on tehnyt ensimmäisen ehdotuksen, mutta nyt kun äh, lähdetään tästä päivästä vuoteen 2014, jolloin näin eh, niin onko teillä – asiasta vastaavana komission jäsenenä eh, tarpeeksi tehokkaita välineitä käytössänne, että niin siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eh, eivät eh, käytä rahoja, eli että tekevät yhteisrahoitusehdotuksia, mutta sitten nämä rahoitus ei järjestykään, ne rahat jäävät käyttämättä, niin miten voitaisiin välttää tällaiset äh, budjettiongelmat, jotka äh, ovatko ne, ne ongelmia, epäselvyyksiä, epäsäännönmukaisuuksia, mutta miten niistä voitaisiin päästä jo ennalta, ex ante? Kiitos. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitos eh, kollega Ajala Sender ja seuraavaksi sitten kollega Kajer. Eh, Pyydän nyt aivan ensin anteeksi, koska joudun tuossa 17.30 poistumaan, koska liittopäivä ryhmäni puheenjohtajisto on vieraana täällä Brysselissä ja kun minä nyt olen hiukan asioista vastuussa heidänkin suuntaansa, niin eh, joudun tosiaan heitä tapaamaan. Minulla on siis muita sitoumuksia haluaisin välttää sellaisen tilanteen, joka Euroopan parlamentissa valitettavasti usein toistuu, että jäsen esittää kysymyksiä eikä ole sitten paikalla, kun vastaus annetaan. Voin puhua lyhyesti, koska Ines otti monta tärkeää asiaa tuossa jo äsken esiin. Minä uskon, että meillä on hyvin merkittäviä mahdollisuuksia, mitä tulee Euroopan julkisen rahoituksen valvontaan ja tämän valvonnan parantamiseen, jos tämän keskustelun järkevällä fiksulla tavalla yhdistämme rahoituskehyskeskusteluun. Mm, usein sanotaan, että ja tämä on ehkä nettomaksaja maiden, vaikkapa Saksan liittotasavallan, josta itse tulen aihe, että mahdollisimman vähän eikä missään nimessä ainakaan enempää. Tämä on heidän kantansa. Ja tällaisessa keskustelussa ehkä usein törmätään siihen, että miten komissio ja Euroopan parlamentti voisivat yhdessä eh, aika tiukastikin ajaa tätä omat varat keskustelua. Eli siinä vaiheessa, kun keskustellaan jäsenvaltioiden tehtävistä, esimerkiksi ALV-petosten valvonnassa tai kun puhutaan jäsenvaltioiden tehtävistä ja toimivallasta tehokkaan tullivalvonnan alalla, niin eh, tehokas omien, Euroopan unionin omien varojen valvonta on tietenkin kaikkien etujen mukaista ja viime kädessä meidän tulisi saada luotua unionille lisää omia varoja näistä lähteistä ja ehkäpä komissio voisi mm, esittää jotain arviota siitä, miten nämä omat varat saataisiin kerättyä entistä paremmin, eli että kuinka paljon omia varoja saataisiin lisättyä ihan pelkän hyvän valvonnan kautta. Ja miten tämä tehokas valvonta saataisiin aikaan. Tätä kautta tosiaan omia varoja saataisiin lisää ja automaattisesti tämä eh, johtaisi Eh, vähempiin eh, palautuksiin kansallisiin hallituksiin. Tämähän on monille jo suorastaan mantra. Eli jos me toimimme tässä nyt eh, viisaasti ja älykkäästi, niin tämä ihan tämä tehokkuusargumentti voisi hyödyttää meitä. Ja puheenvuorostanne josta todella kiitän, arvoisa komission jäsen. Olen ymmärtänyt, että tämä on teidänkin sydäntänne lähellä oleva asia ja toivoisin, että voisimme tehdä mitä läheisintä yhteistyötä tässä asiassa ja näissä asioissa tulevan vuodenkin aikana, kun puhutaan keskipitkästä eh, rahoituskehyksestä ja joka pikkuhiljaa varmaan nousee yle, suurin yleisönkin ajatuksiin, että voisimme todella osoittaa, että unionin eh, talousarviota voidaan vahvistaa ilman, että joudutaan veronmaksajien taskua kaivelemaan entistä syvemmältä. Kiitos. Kiitos kollegat näistä kysymyksistä. Ja todella nyt ihan vielä ajallaan tuli Inge Kreslekin paikalle, olkaa hyvä. Kiitoksia, että voinut seurata tätä keskustelua, mutta CDU-CSUn liittopäivien ryhmän puheenjohtajiston kokous oli ja minun täytyy siellä puhua. Niin, mutta minulla on eräs asia, joka voisi olla koko valiokunnan asia, tai sen pitäisi sitä olla, ja se koskee myös tulevaa Kroatian komission jäsentä. Te olette yksi niistä komission jäsenistä, hyvä Semeta, jolla on hyvin iso painava salkku, vero ja vastuuvapaus. Kaikki odottavat, että teidän salkkunne jotenkin jaetaan. Äh, haluan nyt vain ilmoittaa, että äh, jos joku nyt äh, saisi päähänsä, että uudiselle tulokkaalle annetaan vastuuvapaus tehtäväksi, niin sitten minä henkilökohtaisesti ja meidän ryhmämme emme pitäisi tätä kovin hyvänä ideana ja meillä sitten syntyisi jonkinlainen ongelma komission kanssa. Kiitoksia. Kiitos kollegat innokkaasta osallistumisesta keskusteluun. Ja nyt komission jäsen Semeta voi vastata äh, näihin kolmeen huomioon ja kysymykseen. Olkaa hyvä. Well, so I, I will try to, um... No, yritän ehkä tässä nyt äh, hiukan esittää yhteenvetoakin, koska monet kysymykset omiin varoihin liittyivät. Ja ensinnäkin täytyy kyllä sanoa, että komissio ajaa edelleenkin tätä omien varojen asiaa niin ALVn kuin transaktiomaksunkin kautta. ECOFIN-neuvosto käy poliittista keskustelua transaktiomaksusta 22. kesäkuuta kokouksessaan ja tuolloin sitten nähdään, mikä on heidän tai mitä jatkotoimia he ehdottavat tällä hetkellä jäsenvaltiot valmistelevat mahdollista kompromissia, mutta ei se vielä valmis ole. Eli tämä on FTTn tilanne tällä hetkellä. Mitä tulee ALV-osuuteen omissa varoissa, niin voisin todeta, että sen suhteen ehkä tilanne on hiukan helpompi, koska monet jäsenvaltiot tukevat komission tekemää ehdotusta – alveihin ja omiin varoihin liittyen, mutta te tiedätte, että omien varojen suhteen neuvostossa tarvitaan yksimielisyyttä ja jäsenvaltioiden on päätös sitten ratifioitava, vai ei tämä mikään helppo lyhyt prosessi tule olemaan. Mutta me jatkamme, ajamme asiaa ja minä henkilökohtaisesti uskon, että aidot omat varat voisivat todella heijastella sopimuksen eh, kirjainta, jossa todetaan, että EU-talousarvio on rahoitettava omista varoista, kun tällä hetkellä 75 prosenttia tulee jäsenvaltioiden eh, jäsenmaksuista. Sitten tähän liittyvä aihe, petokset ja veronkierto. Nämä asiat ovat minulle kaikkein tärkeimpiä tulevan vuoden esityslistalla niin tällä hetkellä juuri, juuri valmistelemme neuvoston kokousta, jossa pohdimme, miten näitä petos- ja veronkiertoasioita voitaisiin hoitaa. Tähän liittyy eh, juuri tämä ARV petos kysymys ja osittain myös tuli asiat. Esimerkiksi salakuljetus. Joka tapauksessa asioita kyllä käsitellään ja myöhemmin tänä vuonna on tulossa tiedonanto. Itse asiassa joka esittelee kattavan väline luettelon. Ja tätä kautta voidaan paremmin torjua veropetoksia ja verokiertoa. Eli tämä on komission esityslistalla ja minä verokomissaarin ominaisuudessa luonnollisesti katson, että tämä liittyy myös EU-budjetin tulopuoleen. Eli näin tämä toimii. Ja mitä tulee neuvoston vastuuvapauteen, minä esittelin äh, komission virallisen kannan neuvoston vastuuvapauteen liittyen. Tämä asiakirja teillä on käytössänne. Kävimme oikein hyvän keskustelun siitä, miten edistystä voitaisiin saada tässä asiassa aikaan. Ja paras tapa varmaan olisi toimia niin, että budjettivallan käyttäjänä kaksi osapuolta löytäisivät tästä arkaluontoisesta asiasta aidon kompromissin. Tietenkin tässä on otettava huomioon parlamentin rooli ja se, että parlamentti on vastuuvapauden myöntävä taho EU-talousarvioon liittyen. Ja tosiaan komissio on se toimielin, eh, joka yleensä vaan sitten eh, antaa eh, neuvoa asiassa, jos sitä kaivataan, ja enempää neuvoa minä en varmaankaan voi antaa kuin mitä tähän mennessä olen jo antanut. Gaier on aivan oikeassa, että jos me onnistuisimme näitä tulopuolen tuloja todella keräämään tehokkaammin kuin tähän asti, niin olisihan tämä porkkana jäsenvaltioille itselleenkin parantaa veronkierron vastaisia toimia, koska näin niille tulisi jäsenmaksuihin säästöä. Ja haluaisimme käyttää olemassa olevia välineitä, EU-lainsäädännön tarjoamia välineitä. E lainsäädännön mukaanhan meidän täytyy raportoida jäsenvaltioiden ALV-kerusta ja meidän on tarkoitus nyt seuraavassa kertomuksessa vertailla jäsenvaltioita ja niiden ALV-kannon tehokkuutta. Tämäkin voisi ehkä hyödyttää tehokkaampaan ALV-petoksen torjuntaan. Edelleen siis tämä ALV-kuilu on aika merkittävää ja kyllä on hyvin paljon parantamisen varaa ALV-kannossa. Sitten Kroatian komission jäsen, kroatialainen komission jäsen. Tästä ehkä en nyt esitä omia huomioitani, koska tämä on komission puheenjohtajan asia päättää, kuka komissiossa on mistäkin vastuussa, myös vasta nimetyt komission jäsenet. Itse en tässä nyt puheenjohtajalle Äh, aio tehdä mitään konkreettisia ehdotuksia. Puheenjohtaja aivan itse päättää, mitä hän asian käsittelee. Tässäpä taisi lyhyesti olla vastauksia näihin viimeisiin kysymyksiin. Ja jos on vielä lisää kysymyksiä, niin olen täysin valmis niihin vastaamaan. Komission jäsen Semeta, kiitän koko valiokunnan nimissä siitä, että vastasitte kysymyksiimme. Olitte käytettävissämme pitkän aikaa. Arvostamme kovasti tätä hyvää yhteistyötä valiokuntamme ja teidän välillä. Ja toistan vielä sen, mitä Jan Mylder sanoi. Oli hienoa, että te otitte nämä vuosittaiset yhteenvedot asialistallenne ei voida hyväksyä sitä, että toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpano tältä osin kesti kuusi vuotta. Mutta hienoa, että te toimitte. Ja minäkin olen viivan vielä sen, mitä kollega Gressle sanoi. Ehkäpä voitte kuitenkin sinne ne välittää viestin, että puheenjohtaja Barroson ja koko kollegion kannattaisi ottaa huomioon meidän valiokuntamme mielipide, mitä tulee vastuuvapauskomission jäseneen. Ja ehkäpä te voisitte todella ottaa huomioon meidän kantamme siitä, kuka toimeen tulisi valita. Kiitos paljon tästä keskustelusta ja siitä, että vastasitte kysymyksiimme. Ja siitä, että te olette komission jäsen, joka pitää jatkuvasti yhteyksiä yllä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 No niin, parhaat kollegat, tämä oli erittäin tärkeä keskustelu, siksi se nyt kesti hieman pidempään kuin olimme ehkä arvioineet ja tuo alun kuulemistilaisuuskin vei oman aikansa, mutta nyt viimeinen esityslistan kohta, tämä Stoitsin mietintö liittyen siihen, onko EUn antama tuki parantanut Kroatian valmiuksia hallinnoida liittymisen jälkeistä rahoitusta – ja tähän esityslistan kohtaan toivotan myös tervetulleeksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen herra Fasakasin. Mukava nähdä teitä. Ensin puheenvuoron saa kuitenkin esittelijämme Tamas Deutsch. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót a lehetőséget, tisztelt eh, elnök úr. Én is tiszteltel köszöntöm a számvevőszék eh, képviselőjét, Fazakas urat. Puheenjohtaja, haluan kiittää ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavaa jäsentä, herra Fasakasta, että hän on paikalla täällä. Erityiskertomus 14 vuodelta 2011, sen saimme tästä aiheesta ja nyt aiheena on EUn antama tuki ja onko se parantanut Kroatian valmiuksia? Johdannomaisesti puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Sallinette, että totean alkuun, että me keskustelemme tässä hyvin tarkkaan säännellystä järjestelmästä – tietyn valtion liittymisestä aina neuvotteluprosessin alusta saakka. Todellakin prosessi on hyvin säännelty, tarkkaan säännelty. Siitä lähtien, kun jäsenyyshakemus jätetään aina siihen saakka, kun valtiosta tulee jäsenvaltio. Minä edustan sellaista maata, joka kävi saman prosessin lävitse alle kymmenen vuotta sitten ja tunnen kokemuksesta sen, että oikeastaan kahta sekkaa on syytä välttää. Jos jäsenvaltiot käyvät neuvotteluja eri aikaan, niin se ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi käyttää samaa mittatikkua, samoja kriteereitä silloin, kun arvioimme kyseisen maan suoriutumista ja saavutuksia. Meillä on aina ollut käytössä se sääntö, että arvioimme mahdollisen jäsenvaltion, ehdokas valtion omia suorituksia, saavutuksia, arvioita, mutta totta kai tähän liittyy myös oikeudellinen puitteisto, jossa säännöt määritellään. Tämä on se menettely, jota näissä tapauksissa noudatetaan. Ja tämä on myös todettava, vaikkakin liittymissopimus allekirjoitettiin viime vuoden joulukuussa. Me toimimme jonkinlaisena tutkintolautakuntana, jos näin voitaisiin ilmaista. Eli me arvioimme uuden kerhon jäsenen hake, hakemusta. Hakemus on näin hyväksytty, mutta erilaista mittatikkua ei tietenkään voida käyttää kuin mitä on käytetty aiemmilla kierroksilla. sääntöjen noudattaminen ei ole pelkästään kyseisen valtion edun mukaista, vaan tämä on myös EUn etujen mukaista. Meillä oli vuonna 2004 laajentumisrypäs, joka laajensi EUta kymmenellä uudella jäsenvaltiolla. Sääntöjen noudattaminen oli uusien jäsenten etujen mukaista ja myös unionin etujen mukaista. Sama pätee tämänpäiväisen tilanteeseen ja Kroatian. No, Kroatian neuvottelut saatiin Unkarin kaudella viimeisenä päivänä päätökseen ja niin kuin sanoin, viime vuoden joulukuussa – EU allekirjoitti liittymissopimuksen Kroatian kanssa. Alle 13 kuukauden kuluttua Kroatiasta tulee EUn täysivaltainen jäsen. Kroatia on saanut avukseen erimuotoista tukea – EUlta jo vuodesta 2001 lähtien ja syy tuelle oli tietysti se, että valmistamme kyseistä maata jäsenyyteen. Ja halusimme myös varmistaa, että tätä apua käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti. tuomioistuin tarkasti tilanteen ja teki asiasta erityiskertomuksen. Myös komissio seurasi laajentumisneuvotteluja ja tätä prosessia ja olemme saaneet tästä seurantakertomuksen. Sekä komission että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen johtopäätös oli se, että tämä prosessi on hyödyttänyt Kroatiaa ja se on nyt kyvykkäämpi hallinnoimaan liittymisen jälkeistä rahoitusta kuin mitä se aiemmin oli. Molemmat kertomukset korostavat tiettyjä aloja, joilla Kroatian on vielä ryhdyttävä lisätoimiin. Tässä tarkoitan esimerkiksi ex ante tarkastuksia. Ne on säilytettävä, nämä ennakkotarkastukset tarkastukset on pidettävä vielä jonkin aikaa jatkossakin voimassa. Kroatian täytyy myös vahvistaa tuen vastaanottomahdollisuuksiaan. Niin ikään on tehostettava korruptiovastaista taistelua. Kertomus toteaa, että EUn tuen saajat ja henkilöt, jotka ovat vastuussa valtionhallinnossa tämän tuen hallinnoinnista, tarvitsevat jatkossakin koulutusta. Haluaisin myös korostaa sitä, että Kroatia on hyväksynyt uutta lainsäädäntöä jäsenyys sopimuksen sen jälkeen ja totta kai tämä lainsäädäntö on täysin pantava täytäntöön. Niin on myös saatava aikaiseksi tehokas rahoitusvalvontajärjestelmä. Tällä pyritään varmistamaan, varmistamaan rahoituksen laillisuus ja sääntöjen noudattaminen. Myös tullivalvontaa on tehostettava. Rakennerahastoinstrumentteja on koordinoitava paremmin ja Kroatian on perustettava järjestely, järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että uutta suorien maksujen järjestelmää maatalousalalla voidaan toteuttaa ja täytäntöönpanna. Huomattaisin vielä kahdesta lisäseikasta, jotka Kroatian on huomioitava toiminnassaan. Kroatia on perustanut uuden ministeriön hallinnoimaan EU-rahoitusta. Kyseisellä ministerillä on myös varapääministerin titteli harteillaan ja tällä välitetään hyvin merkittävä viesti EUlle. On myös hyväksytty uusi säädös julkisista hankinnoista, joka on vielä täysin täytäntöön pantava. Johtopäätöksistä olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa – Kroatia on oikealla tiellä kotijäsenyyttä ja se tulee olemaan täysin valmis liittymiseen. Olemme varmoja, että Kroatia täyttää vielä jäljellä olevat velvoitteensa ennen kuin jäsenyys toteutuu. Kun olemme kuunnelleet tilintarkastustuomioistuimen jäsentä, niin ehdotan, että keskustelemme mietinnöstä. Kiitos. Ja, Dank. Kiitos oikein paljon esittelijä. Ennen kuin annamme puheenvuoron jälleen tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle, muistutan, että Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasburgissa jo toivotettiin tervetulleeksi Kroatian parlamentin jäsenet, Saporin jäsenet ja myös täällä talous valvontavaliokunnassa saan toivottaa tervetulleeksi Rova Marinovicin, herra Brosanin, Fatin ja Rova Jetkovicin ja herra Plenkovicin. En minä varmaan näitä nimiä oikein ääntänyt, pahoittelen sitä. Dobradan, Dobrodosni. Ja todella tervetuloa parimme tänne talousarvion valvontavaliokuntaan. Nyt puheenvuoron saa herra äh, Fasakas tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin luen teille tämän tilintarkastustuomioistuimen tekstin, haluaisin äh, sydämellisesti kiittää teitä ja esittelijäänne eh, herra Thomas Deutschia tästä mahdollisuudesta, ei vain mahdollisuudesta eh, esitellä virallisesti kertomuksemme täällä, vaan että meillä on taas keskustelu eh, Kroatiasta uutena Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Tämä on ehkä sattumaa, mutta en usko, että tämä on sattumaa, että valiokuntani unkarilainen jäsen ja tilintarkastustuomioistuimen unkarilainen jäsen käsittelevät Kroatian tapausta, koska Unkari on Kroatian naapurimaana jo yli 20 vuoden aikana tehnyt kaikkensa, jotta Kroatiakin jonain päivänä olisi EUn jäsen. Ja Antalinkin hallitus teki kaikkensa, jotta Kroatia tunnustettaisiin ja voisi päästä uudeksi jäseneksi. Omana aikani sain toin tehdä kaiken, jotta Kroatiasta tulisi Seftan assosioitu jäsen. Ja haluaisin vielä muistuttaa siitä, että parlamentin entinen varapuhemies Paul Schmidt Kroatia val- valtuuskunnan puheenjohtaja neljän vuoden, viiden vuoden ajan teki kaikkeensa, jotta tasoitettaisiin Kroatialle tietä Eurooppaan. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää esittelijänne vielä hänen poliittisesta johtopäätöksistään ja kauaskatsoista poliittisesta näkemyksestään ja myöskin siitä, että konkreettisiin kysymyksiin hän puuttui yhteisymmärryksessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, mutta tämä on jo melkein poliittinen lausunto. Kuten jo e, Ivanovan kuulemisessa sanottiin, tilintarkastustuomioistuin ei saa toimia poliittisesti, niinpä luen teille puheeni lyhyesti e, englanniksi, kuten se on teidän sihteeristöllennekin on lähetetty, niin että voimme esitellä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen virallisesti teille. Hyvä puhemies, hyvä esittelijä, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herran. Ensin haluaisin ki- esittää kiitokseni, tilintar- kiitokseni äh, budjetin valvontavaliokuntalle, että otitte esityslistalle tilintarkastustuomioistuin erityiskertomuksen EUn äh, avusta, jolla on tarkoitus äh, parantaa Kroatian kykyä hallinnoida liittymisen jälkeistä rahoitusta. EU, Kroatian liittyminen on suunniteltu tapahtuvan ensimmäinen päivä heinäkuuta 2013 EU on jo arvioinut rahoitustaan, koska se antoi rahoitusta Kroatialle vuodesta 2001, niin vaikutusten arviointi on hyvin ajankohtaista. Valitsemalla tämän aiheen tilintarkastustuomioistuin osoittaa, että se on oppinut edellisestä kertomuksestaan, joka liittyi vuoden 2007 Bulgarian ja Romanian liittymiseen. Siinä asiakirjassa tuomioistuin totesi, että nämä valtiot eivät pystyneet hallinnoimaan ja hyödyntämään liittymisen jälkeistä määrärahoja. Ja kehitys on osoittanut, että tämä varoitus oli totta. Tämä kokemus mielessä olemme nyt keskittyneet enemminkin valmiuksien kehittämiseen liittymistä edeltävässä tuessa. Tuomioistuin ei siksi nyt tarkistanut Kroatian kykyä liittyä EU-hun yleisesti eikä myöskään korruption torjuntaa Kroatiassa. Kuitenkin, koska komission seurantokertomus Kroatian liittymisestä ja kysymykset, jotka silloin esitettiin lehdistötilaisuudessa, antoivat ymmärtää, että korruption torjunta Kroatiassa on hyvin kiinnostava aihe. Ja jos tämän valiokunnan jäsenet haluaisivat käsitellä tätä aihetta yksityiskohtaisemmin, niin tilintarkastustuomioistuin saattaisi valmistella jatkokertomuksen, joka liittyy korruption torjuntaan Kroatiassa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tarkoituksena oli vastata kysymykseen, ovatko EUn liittymistä äh, edeltävät tuet olleet tehokkaita ja valmistaneet Kroatiaa hallinnoimaan EU-määrärahoja liittymisen jälkeen. Tilintarkastuksessa keskityttiin kahteen pääkysymykseen. Arvioitiin sitä, onko komissio valmistellut EU-tukea sillä tavoin, että Kroatia tyydyttävästi pystyy hallinnoimaan EU-määrärahoja liittymisen jälkeen. Ja lisäksi tarkistettiin, mietittiin, ovatko EU-rahoitetut hankkeet saavuttaneet tarkoitetut tulokset, eli vahvistaneet EU, Kroatian kykyä hallinnoida EU-määrärahoja. Ja tilintarkastuksessa analysoitiin asiakirjoja, jotka liittyivät EU-tuen ohjelmointiin ja täytäntöönpanoon. Lisäksi meillä oli otanta 16 hankkeesta, jotka rahoitettiin eri välineistä. Haastateltiin komission henkilö, kuntaa ja Kroatian ministeriöitä, virastoja, alue- ja paikallisviranomaisia, jotka olivat hallinnoivat EU-määrärajoja viidessä Kroatian 20 piirikunnasta. Ja tilintarkastustuomioistuin tunnustaa, että Kroatia on tehnyt todellista edistystä, mutta lisä edistystä tarvitaan vielä tärkeillä osa-alueilla. On tosi seikka, että vuonna 2007 yhden välineen käyttöönoton jälkeen, tämän IPAN käyttöönoton jälkeen, joka yhdistää eri avun alueet. Komission eh, tehtävät ovat helpottuneet, mitä tulee suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Eh, tarkoituksena oli, että Kroatian viranomaiset eh, hallinnoisivat IPAN määrärahoja yhä enemmän ilman komission ex ante tarkistuksia. Kuitenkin erityisesti rakenne- ja kohesiorahastojen kohdalla komissio oli vielä antanut Kroatiolle mahdollisuutta käyttää liittymistä valmistelevaa tukea ilman ex ante tarkastuksia. Yleisesti ottaen Kroatian valmiuksien kehittämistä että komissio ja Kroatian viranomaiset ovat hyvin suunnitelleet. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että vielä täytyy tarkastella hankintavalmiuksia. Erityisesti valmiuksien kehittämisessä on keskitytty keskushallintoon, mutta alueen ja ne paikallisviranomaiset on jätetty syrjään, vaikka niillä on tärkeä rooli liittymisen jälkeisten sen rahoituksen hallinnoimisessa. Lisäksi EU-rahoituksella on huomattavasti parannettu Kroatian kykyä hallinnoida liittymisen jälkeistä rahoituksesta. Siellä on opittu tekemisen kautta. Kuitenkin täytäntöönpano ei usein ollut alunperäisen aikataulun mukaista. Osittain tämä johtui siitä, että hankkeet eivät ole riittävän kypsiä silloin, kun ne valittiin. Ja kuten sanottu, jo aikaisemmin, koska hankintakapasiteetti ei ollut riittävää. Mm, tämä saattaisi vaarantaa apuun määrätyt määrärahat. Tilintarkastustuomioistuin huomasi myös, että usein keskityttiin suuriin hankkeisiin sen sijaan, että oltaisiin keskitetty pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin, joilla myöskin on tärkeä merkitys. Ja johtuen täytäntöönpanon viiveistä ja riittämättömästä määrästä hankkeista, tuki hyödynnettiin hyvin vähäisissä määrin, erityisesti maaseudun kehittämisessä. Tunnistimme tiettyjä alueita, joissa tarvitaan erityistä edistystä. Lisäksi tilintarkastustuomio on sitä mieltä, että täytyisi lisätä hankintakapasiteettia parantamalla koulutusta paikan päällä, paikalla ja lisäksi täytyisi luoda portfolio, jossa on kypsiä hankkeita, jotta voitaisiin täysin hyödyntää liittymisen jälkeisen kenen tuki kaikilla alueilla ja vahvistaa korruption vastaisia toimenpiteitä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvä esittelijä. Jos lähdetään siitä, että jäsenvaltiot ratifioivat Kroatian liittymissopimuksen, niin Kroatiasta tulee EUn 28. jäsen valin 13 kuukauden kuluttua. Kuten jo olen korostanut, tilintarkastustuomioistuin tunnustaa eh, edistyksen, joka on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, mutta lisää edistysakselia tarvitaan ja komissiolla ja Kroatian viranomaisilla on vielä aikaa siihen ennen liittymistä. Samanaikaisesti komission täytyisi ottaa huomioon, mitä on opittu Kroatian liittymisessä, mitä on opittu muiden ehdokasmaiden suhteen Kroatian liittymisprosessissa. Kiitoksia. Kiitämme herra Pasakas teitä tilintarkastustuomioistuimen edustajana tästä erityiskertomuksesta ja mitä sanoitte tähän tilanteen poliittiseen arvioon korostan sitä, mitä te sanoitte ja kiitän todella esittelijää, joka erinomaisesti valmisteli tämän. Kello on paljon ja haluan ilmoittaa teille, hyvät naiset ja herrat, että kello 18.15 joudun päättämään tämän kokouksen, joten pyytäisin, että nyt keskustelussa kaikki puhuvat lyhyesti. Ja nyt kysynkin kollegoilta Kroatian parlamentin tarkkailijajäseniltä, kuka haluaisi teistä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä äh, kertomus on hyvin myönteinen, mutta silti paljon on vielä tehtävää. Esimerkiksi Kroatian äh, vastaanottokyvyn suhteen. Haluaisin ehkä nyt nostaa esiin joitain avainkysymyksiä kysymyksiä, jotka pidän, joita itse pidän tärkeinä. Ensinnäkin korostaisin, niin kuin tässä mietinnössäkin todetaan, että kun tässä monet toimielimet ovat vastuussa juuri tässä aluekehityssä, ministeriössä, hallituksessa, niin Kroatian hallitus on todella osoittanut, miten tärkeänä pitää alueellista kehitystä. Tämä ministeri nimitettiin myös varapääministeriksi ja tämä todella lähetti viestin siitä, että uusi hallitus on erittäin sitoutunut aluekehitykseen sekä EU-rahojen käyttöön. Ministeriö tulee tulevaisuudessa vastaamaan aluerahastoista ja olemaan yksi ainut viranomaistaho, joka näitä asioita käsittelee ja luonnollisesti hallinnoin, EU-rahoituksen hallinnoinnissa ja valvonnassa kaikki toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä. Toiseksi eh, tämän liittymistä valmistelevan välineen tehokas käyttö ajatellen eh, Kroatian parantunutta vastaanottokykyä ja sitten tulevaa rakennerahastojen vastaanottokykyä, niin tämä on ollut tärkeää, kun on neuvoteltu monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja näin ollen budjettiresurssien, jotka ovat oikealla tasolla, näiden allokointi Kroatialle on tärkeää Kroatialle myös sen oman tilanteen parantamiseksi. Ja sitten tietenkin tämä aluetaso on hyvin tärkeä asia. Kroatian alueet, alueiden eh, EU-rahojen vastaanottokyky on parantunut. Alueet ja paikallisviranomaiset eh, ovat eh, tehneet tehokasta työtä hankkeiden hallinnoinnissa ja ollaan nähty, että kapasiteetti on Kroatiassa olemassa. Kuitenkin Kroatia tulee jatkossakin vahvistamaan aluetason ja paikallistason rakenteitaan erityisesti liittyen sellaisia hankkeita, jotka ovat kypsässä vaiheessa ja näin ollen ne, joiden vastaanottokyky on hyvin tärkeä ja sen vahvistaminen. Mitä tulee sitten julkisiin hankintoihin, aika ei ole paljon, puhun tästä lyhyesti, niin kuin varmaan tiedätte, tänä, tämän vuoden tammikuussa hyväksyttiin uusi, tai astui voimaan uusi laki liittyen julkisiin hankintoihin. Se vaatii läpinäkyvyyttä tällä alalla, ja vuonna 2011 IPA-hankkeen ansiosta, jonka nimi oli julkisten hankintojen epäsäännönmukaisuuksien torjuminen, niin tällainen hanke toteutettiin EU-rahoituksen avulla. Ja ihan näin käytännössä on voitu ponnistella, jotta tieto näistä asioista ja ongelmista lisääntyy ja tätä kautta asia voidaan puuttua, sitä voidaan kitkeä. Yhdessä Euroopan unionin kanssa Kroatia tulee parantamaan entisestään julkisia hankintoja koskevaa kapasiteettia paitsi äh, jäsenvaltiotasolla tai valtiotasolla myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Olemme aika luottavaisia sen suhteen, että tulevat raportit ja erityiskertomukset kertomukset Kroatiasta tulevat olemaan vieläkin myönteisempiä kuin tämä nyt käsittelyssä oleva. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta ja nyt naiset ensin. Rova Park. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kollega mainitsi, voin puhua hyvin lyhyesti. Uusi Kroatian hallitus on korostanut alueellisen kehityksen merkitystä työohjelmassaan, aivan niin kuin kollega mainitsi. Mielenkiintoista on se, että tulevissa vaaleissa kansalaiset voivat arvioida paikallishallinnon edustajia, viranomaisia ja sitä, miten ne ovat käyttäneet EU-tarjoamia tukirahoja. On tunnustettava se, että tähän mennessä emme ole olleet kovinkaan hyviä EUn liittymistä valmistelevien tukien vastaanotossa, mutta nyt kuitenkin jo voimme nähdä kilpailuasetelmaa äh, paikallistasolla ja tämä kyllä on varsin lupaava näkymä. Blinkovic, Kiitos ja sitten vielä viimeiseksi herra Blinkovic, olkaa hyvä. Uh. Kiitos puheenjohtaja, ihan muutama lisäys siihen mitä kollegani sanoivat, mutta oli myös aiemmin Eurooppa-asioiden valtiosihteeri Kyllä varmaan kannattaa korostaa sitä, että 90-luvulla Kroatia ei saanut minkäännäköistä apua. Ei ollut minkään ohjelman osa, mitä Euroopan unioniin tulee. Tämä on kyllä avainkysymys, kun te, ihan teknisesti analysoidaan viimeisten kymmenen vuoden vastaanottokykyä, koska ensimmäiset EU-ohjelmat, jotka olivat meille avoimia, Fare ja Karts, ovat viimeisten kymmenen vuoden satoa olemme saaneet aikaan hyvin monia parannuksia, mitä tulee EU-rahojen eh, käyttöön. Ja niin, ihan niin kuin tässä kertomuksessakin todettiin, niin tässähän on opittu samalla kun on tehty. Ja sitten kun liitymme Euroopan unioniin eh, ensimmäinen eh, heinäkuuta, niin tilanne nähdään entistä paremmin. Ja kyllä epp niin herra Deutsch on tässä mietintöluonnoksessa ja esityksessä hyvin tunnistanut ne asiat, jotka vielä täytyy ratkaista tulevina aikoina. Tässä ensimmäisessä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa toimitaan erittäin syvällisesti ja tässä on nämä 16 aluetta, joita on katsottu. Ja ne kyllä hyvin esimerkkinä, esimerkinomaisesti osoittavat, äh, mikä on Kroatian tilanne kohti EU-jäsenyyttä tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan nyt myönteistä puolta, niin täytyy muistaa, että komissio, Kroatia on pyytänyt komissiota äh, poikkeusta tähän ex ante äh, vaatimukseen, jotta voitaisiin paremmin valvoa näitä EU-hankkeiden täytäntöönpanokysymyksiä, joten tämä voi kyllä varmaan olla ihan myönteistä ja näin Kroatia voi valmistautua niin, että sen salkkuun tulee entistä kypsempiä hankkeita ja että vastaantokykymme on mahdollisimman hyvä sitten, kun meistä jäsenvaltio tulee niin rakenne kuin kohesiorahastovarojenkin käytön suhteen. Ja erityisesti kun nyt se, mitä Verbatte sanoi tästä uudesta ministeriöstä ja EU-rahoituksesta ja sitä, että on yksi ainut hallinnoivan viranomainen, niin nämä 13 tai alle 13 kuukautta, mitä meillä tässä vielä on aikaa, ovat kyllä aivan avain siihen, että tässä onnistutaan. Ja kiitän Dirk Landeria, jonka kanssa olen tässä asiassa paljon tehnyt yhteistyötä viimeisten parin vuoden aikana. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin puolestani korostaa, että on erittäin hyvä menettely, että meillä on tässä vaiheessa menettelyä myös tarkkailijajäsenet täällä paikalla, jotta he voivat osallistua todella tähän keskusteluun. Ja Zagrebissahan minulla oli tilaisuus keskustella Visna Pusicin, eli ulkoministerinne kanssa, ja odotan kovasti tulevia keskusteluja, kun tässä nyt jatketaan tiellä kohti Kroatian EU-jäsenyyttä. Ja nyt esityslistan mukaisesti antaisin vielä mielelläni komissiolle puheenvuoron Dirk Lange. Lämpimästi tervetuloa laajentumispääosaston yksikön päällikkö, jos te haluatte käyttää puheenvuoron, niin sen nyt saatte. Olkaa hyvä, herra Lange. Kiitoksia oikein paljon ja puhun oikein lyhyesti tästä asiasta. Haluan vain sanoa, että kokonaisuudessa ar- toivotamme tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin ja Kroatian kanssa olemme nyt panemassa täytäntöön tuomioistuimen suosituksia. Muutama päivitys vielä asioista, joista on keskusteltu täällä, mitä tulee maaseudun kehitysohjelmiin. Me olemme uudistaneet tätä ohjelmaa jo niin, että otamme huomioon tuomioistuimen löydökset. Sitten hankintalainsäädännöstä sanottiin jo, että uutta lainsäädäntöä on otettu käyttöön tämän vuoden alusta lähtien. Me nyt katsomme sen täytäntöönpanoa. Sitten kypsät hankkeet, se on asia, joka on tässä mainittu ja me nyt, nyt rahoitamme Jaspers-hanketta, äh, jonka tarkoituksena on äh, luoda kypsiä hankkeita äh, yhdessä EIPn kanssa ja toimintasuunnitelma tästä on nyt jo hyväksytty tämän vuoden maaliskuussa sitten. Myöskin paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksien kehittäminen. Tätäkin, tässäkin on apua annettu, jotta näin, tässä päästäisiin eteenpäin. Täällä on jo mainittu että rahoitustukea olisi jatkossakin annettava korruption torjuntaan. Me olemme varsin aktiivisia tässä asioissa. Se on IPA-rahoituksessa yksi pääprioriteeteistamme. Sitten ex-anteval-tarkastusten poistaminen, jonka pitäisi tapahtua viimeistään ennen liittymistä komponenteissa 3 ja 4. Teemme läheistä yhteistyötä kollegojen kanssa ja tarkoituksena on poistaa nämä vuoden loppuun mennessä, joten noin puoli vuotta ennen liittymistä. Selkeästikin teemme yhteistyötä Kroatian kanssa, jotta saisimme Kroatian sujuvasti liittymään EU-hun niin, että se voi käyttää liittymisen jälkeisiä määrärahoja. Muutama kerran mainittiin viimeisin seurantakertomuksemme, joka osoittaa, että Kroatia on kyllä vaatimusten tasolla. Seuraava seurantakertomus julkaistaan lokakuussa – ja esittelemme sen tietenkin myös jäsenvaltioille. Ja sen tulisi sitten olla ohjenuora Kroatiolle, että se voi jatkaa valmistautumista EUn liittymiseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Kiitos vielä tästä täydennyksestä. Ja lopuksi esittelijä saa vielä puheenvuoron Tamas. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Haluan puhua lyhykäisesti. Vain kommenttina edellisiin puheenvuoroihin. Minä olen iloinen siitä, että Kroatian tarkkailijajäsenet ovat paikalla täällä ja voivat myös käsitellä tätä kysymystä demokratian hengessä. Heidän osallistumisensa tekee tästä prosessista demokraattisemman. Heidän läsnäolonsa ja osallistumisensa on näin ollen tervetullutta. Me Euroopan parlamentissa emme päätä Kroatian asioista ilman heidän osallistumistaan. Kroatian viranomaisten täytyy tehdä kovasti työtä tulevina 13 kuukautena – olen tyytyväinen siihen, mitä kuulimme komissiosta. Sääntöjen noudattaminen on ollut hyvin tiukkaa ja Kroatian viranomaiset ovat osoittaneet, että kykenevät täyttämään velvoitteet. Toivon, että näin on jatkossakin. Ei pidä unohtaa sitä, että tässä unionissa on jäsenvaltioita, sellaisia jäsenvaltioita, jotka vaikkakin ne ovat voineet saada rahoitusta ja osallistua ohjelmiin, niin kuitenkin hankkeiden täytäntöön panossa jää aika lailla tovomisen varaa verrattuna Kroatian tilanteeseen. Voimme olla työhömme tyytyväisiä vain siinä tapauksessa, että Kroatia 2014 ja 2015, kun Kroatian tekemää työtä arvioidaan, ja voimme todeta, että johtopäätös on se, että Kroatian suoritus kun ajattelemme rahoituksen vastaanottokykyä ja hankkeiden laatua. Jos sitten päästään vähintäänkin Euroopan unionin keskiarvoon, niin on hyvä syy tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella uskoa, että näin on. Toistan vielä sen, minkä sanoin alustuspuheenvuorossani. Niin minä uskon vakaasti, että EU on Kroatian kerralla vahvempi. Ja, vielen Dank unserem Bericht. Kiitos. Kiitän esittelijä Tamas Deutschia. Mm, itse olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä tästä, mitä hän lopuksi sanoi. Mielestäni on erittäin hyödyllistä ja erinomaista demokratian kannalta, että tarkkailijajäsenet ovat täällä paikalla. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty määräaikatarkistusta jättämiselle on 8.6. kello 12. Näin kirjallisestikin on teille ilmoitettu ja kiitän tilintarkastustuomioistuimen jäsentä Vasakasia herra Langea komissiolaajentumispääosastosta ja kaikkia muita. Kiitän sihteeristöä, kiitän kääntäjiä. Ja muistutan siitä, että seuraavakin kokous on tulossa.